se prendete... No niin, voisitteko istuutua? Jatkamme. Parlano. Non vogliono sedersi. Sit down, no. Sit down, please. Istuutukaapa. Allora, salutiamo. No niin, tervetuloa herra Nicholas Eilert. Hän on viidentenä johtoehdokkaana, jota kuulemme. Hyukkasen hiljaisuutta, kuten muidenkin ehdokkaiden kohdalla, muistuttaisin hänelle, että hänellä on käytettävissä ensi viisi minuuttia alustusta varten. Sen jälkeen tulee kysymykset valiokunnan jäseniltä mainitussa järjestyksessä. Niinpä puheenvuoron saa Nick Eilets. Presidente, io so che non dovrò parlare troppo nella mia lingua madre eh, questa mattina. Tiedän, että minun pitäisi puhua äidinkielelläni, mutta tiedän, että moni puhuu täällä englantiakin ja haluaisin suoraan siirtyä englantiin alustaakseni. Myöhemmin puhun myös muita kieliä. I have three main points in addition to my written statement. Minulla on kolme pääkohtaa tämän kirjallisen lausunnon lisäksi. Ensinnäkin Olafista. Sillä on kaksi eri vaihtoehtoa. oikeudellinen ja taloudellinen. Minä olen tullut tuolta taloudellisesta puolelta. Olafilla on, on 360 asteen petosten torjuntavirasto. Se käsittelee koko sykliä tutkimuksesta, tiedonhankintaan, analyysiin, ennaltaehkäisyyn ja lainsäädäntöön. Olafin täytyy säilyttää kaikki nämä vastuualueensa. Olafin, Olaf on ainutlaatuinen, mitä mallia sille ei voida ottaa mistään muualta ja hyödyntää eurooppalaisessa tuomioistuimessa olettaa sen toimivan. Olafin operationaalinen riippumattomuus on aivan oleellista, jotta se voi toimia tällaisena luottamuksen pilarina. Minä säilytän tuon riippumattomuuden äh, riippumatta siitä, mitä tapahtuu. Toinen tärkeä kysymys on se, että seuraavan viiden vuoden aikana Olafilla on edessään institutionaalisia haasteita ja hallinnollisia haasteita. Toimielimiin liittymä haaste on se, että sen tulee täytäntöönpanna tämänhetkinen uudistus ja sitten asettaa Olaf sellaisen asemaan, että se voi hyödyntää Lissabonin sopimuksen tarjoamia vaihtoehtoja riippumatta siitä, mitä lainsäätäjä tarjoaa. Toivottavasti Olafilla, Olaf on avainasemassa hallinnossa, kun se tukee eurooppaista julkista syyttäjää. Pääjohtajan välitön tehtävä on saada uudistusprosessi toimimaan lisäämättä byrokratiaa, varsinkin kunnioittain yksittäisiä oikeuksia kun on olemassa vaara siitä, että EU-virkailijat, virkamiehet saavat enemmän oikeuksia kuin muut, mikä on väärä tie. On oleellista, että uudistuksen avulla selvennetään Olafin hallinnointia. Valvontakomiteasta tulee tehdä selkeämpi ja uudistuksen tulee tehdä strategisia päätöksiä siitä, millä tavalla allokoidaan voimavaroja eri tahojen välillä. Maksimoidaan Olafin työn taloudellinen vaikutus tai sen maineen vaikutus, eli petosten torjunta, tai sitten käyttää resursseja tutkimukseen tai ennaltaehkäisyyn. On seurattu yksittäisiä aloitteita eikä strategista suunnitelmaa. Olafin strategiset prioriteetit sidosryhmien kanssa neuvottelu ovat erityisen tärkeitä, kuten myöskin tämän valiokunnan kanssa neuvottelu. Organisoisin uudelleen, tasapainottaisin uudelleen ja keskittäisin Olafin toiminnat uudelleen niin, että voidaan vastata petoksen tuomaan uhkaan. Olafin täytyy tuoda lisäarvoa Euroopan unionissa keskeisen asemansa perusteella eh, ja monikulttuurisen monitaitoisen henkilökuntansa avulla. Sen täytyy myöskin keskittyä käsittelemään vakavampia uhkia, järjestäytynyttä rikollisuutta itärajalla ja suoria tukia ohjelmiin, joita kukaan muu ei voi suojata. Tämä vaatii uudelleenorganisointia ja resursseja uudelleen allokointia. Lopuksi kerron tutkimustyössä saamastani kokemuksesta, niin En ole koskaan toiminut kentällä tutkimustyössä, mutta nuorena kansallisena virkamiehenä olen käsitellyt erittäin monimutkaisia äh, rahoituskysymyksiä, esimerkiksi äh, pankkiromahduksia tai arvopaperipetoksia. Tässä asiayhteys on ollut toinen kuin Olafissa, mutta käsittelyprosessi on ollut aivan sama, eli Olafissa olisin kotonani. Saksankielisessä äh, työpaikkahakemuksessa sanotaan, että vaaditaan äh, johtavaa asemaa tutkimustyössä, mikä merkitsee siis sitä, että olen ollut juuri tämän kaltaisessa tehtävässä itse äh, Olapissa yhdeksän vuoden ajan ja neljässä eri roolissa tutkimustyön johtajana, operatiivisen strategian ja tiedonhankinnan johtajana. Ja viimeisen yhdeksän kuukauden aikana pääjohtajan sijaisena. Kiitoksia. Sitten kysymykset Gressle. Kiitoksia. Herra Eilet, mehän olemme tunteneet toisemme tässä jo aika pitkään, että käy ylläty, ylläty tästä minun kysymyksestäni. Tulemme lähivuosina hyvin paljon käsittelemään Olafin uudistusta ja olisin kyllä halunnut, että olisimme olleet jo pidemmällä. Ja ilman uuden pääjohtajan tukea Olafin uudistus ei varmastikaan onnistu yhtä hyvin kuin voisi. Joten teidän kantanne aiemmin, silloin kun olitte sijaisena, pääjohtajan sijaisena, niin minulle jäi kyllä hiukan trauma teidän tietyistä kommenteistanne, joten haluaisin kuulla, että miten riippumaton te oikeastaan olette, miten riippumaton olisitte toimessanne, jos teistä tulisi Olafin pääjohtaja, eli niin, että saataisiin näitä uudistusehdotuksia todella läpi. Rova Kresle, olisin mielelläni tämän keskustelun käynyt kanssanne jo jokin aika sitten sitten myös minulle tuo tapahtuma, johon viittasitte, oli vaikea paikka. Olen tottunut siihen, että kun komission virkamiehet minulle antavat ohjeita, minä seuraan näitä ohjeita. Ja pääjohtajana, jos työskentelen komissiolle poliittisella alalla enkä operationaalisella alalla, niin silloinhan minun luonnollisesti pitäisi työskennellä komission puolesta. Ja tämä oli myös Brynerin kohdalla näin ja tulee olemaan seuraavan pääjohtajan kohdalla. Mutta mitä operationaaliseen toimintaan työhön tulee ja tutkimuksiin, niin on äärimmäisen tärkeää olla riippumaton ja minä olisin ja olen riippumaton ja säilyisin riippumattomana. Minä olen riippumaton ja olisin sellainen jatkossakin. Mitä uudistukseen tulee, olen hyvin tyytyväinen äh, siitä, että meillä on tulossa Olafin äh, perinpohjainen uudistus. Se on tarpeen. Äh, tarvitsemme selkeämpää hallintoa, Tarvitsemme selkeyttää liittyen Olafin oikeuksiin. Myös menettelytapoja on parannettava. Alkuperäisessä lainsäädännössä on tiettyjä heikkouksia, joita täytyy korjata, ja olen täysin rinnoin tämän uudistuksen takana. Ja jos minusta tulisi pääjohtaja, ensinnäkin rakentavasti kävisin keskustelua uudistuksesta komission virkamiehenä, mutta edustaisin myös Olafin ähm, ammatillisia kantoja, joita tarvitaan, koska muutenhan lainsäädännöstä ei tulisi niin hyvä kuin se täytyy olla, jos tässä ei kuultaisi myös Olafia. Ja kirjallisessa kommentissani olen todennut äh, tai puhunut myös niistä yksityiskohdista, joita tämä uudistus äh, kaipaa, ja olen todella täysin tämän takana. Sitten Geier. Kiitos puheenjohtaja. Niin, no, mitenkäs minä nyt aloittaisin? Vaikkapa näin. Jo vuosikertomuksen saadessa me esitimme tämän kysymyksen, mutta toistan kysymyksen vielä. Niin, ei Olafin sisällä tutkijoiden, tutkivien virkamiesten joukko on vain kolmannes henkilöstöstä. Kaikki ehdokkaat, joita tähän asti olemme kuulleet, ovat olleet yksimielisiä siitä, että tätä suhdetta on muutettava. Ja jos nyt kat- muistan oikein Olafin organisaatiokaavion, niin te ennen kuin teistä tuli Brynnerin seuraaja, olitte johtajana D-osastolla en minä nyt sitä otsikkoa tarkkaan muista, mutta kuitenkin osasto, joka on vastuussa juuri tutkijoista ja, ja tämähän on lisääntynyt teidän johtokaudellanne. Eli jos teistä tulisi pääjohtaja, niin olisitteko kanssamme samaa mieltä siitä, että tutkijoiden määrää pitäisi lisätä, vaikka se ehkä sitten heikentäisikin teidän entistä osastoanne, josta olitte vastuussa aiemmin? Tässä ei ole kyse jo osaston koosta, D-osaston koosta. Oikeastaan jos ajatellaan henkilömäärin, niin on kyse tietotekniikasta ja tiedon hallinnasta tutkijoiden puolesta, varsinkin tulitoimien tukitoimena – siellä on jonkin verran tuliasiantuntijoita, mutta valtavasti IT-asiantuntijoita. Tämä on osa tätä viestintää ja koordinaatiota, joka Olafilla on. Olen samaa mieltä siitä, että enemmän pitäisi olla tutkintaväkeä, mutta minulle tärkeimmällä siellä oikeastaan on nimenomaan operaatioanalyysi, tiedusteluanalyysi C-osastolla ja rikostutkintaan liittyvät tiedot, nekin ovat C-osastolla. Ei ole kyse pelkästään siitä, että saadaan enemmän tutkijoita paikan päälle, vaan että saadaan asiantuntemusta arvioimaan, koordinoimaan paremmin, tekemään mitä muut eivät pysty. Kyse ei ole siis pelkästään siitä, että A- ja B-osastoja kasvatettaisiin. C- ja D-säkin on ihan yhtä tärkeitä toimintoja. Niitäkin täytyy vahvistaa. Sitten seuraavaksi täytyy miettiä, Mistä tämä väki saataisiin? En pelkästään voi Olafin politiikko-osastoa sulkea, varsinkin uudistuksen alla. Siellä tarvitaan väkeä myös, jotta he voivat komission puolesta tehdä työtä tai kaikkien muiden sidosryhmien puolesta. Jos tämä politiikatyö jäisi sivuun, niin tulisi ehkä enemmän tutkintaa väkeä, voitaisiin myös leikata PR-puolelta väkeä, Todennäköisesti voisin ottaa kuudesta, seitsemän, kahdeksan, jopa kymmenenkin virka omasta osastostani ja ne menisivät enemmän operatiiviseen työhön. Tämä on aloitettukin. Viimeisen parin vuoden aikana olen leikannutkin niiden määrää, jotka ovat politiikkapuolella. Herra Brynäinen suostumuksella osa näistä voimavaroista pantiin tutkintaan, osa tiedusteluun. Mutta perustavanlaatuisempi muutos tässä olisi se, että muutettaisiin muita toimintoja Olafissa. Meidän pitäisi nyt luopua jostakin, mitä nyt teemme. Ja jos osa työstä hoidettaisiin muissa osas, pääosastoissa, niin tässä voimavaroja säästettäisiin. Jos ajatellaan suojelutyö, niin siihen se täytyy panna sinne myös voimavaroja. Kiitoksia. Stas on pyytänyt, että hän voisi nyt kysyä, koska hän joutuu menemään äänestämään toisen valiokunta, jos ei kuka vastustakaan, niin Bart saa puheenvuoron. Eh, eh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kollegat, että saan tässä nyt eh, muuttaa tätä järjestystä hiukan. Olen DEVE-valiokunnassa esittelijänä ja joudun tosiaan ihan kohta poistumaan, koska olen siellä esittelijänä. Joten äh, kiitoksia, että sain tässä nyt äh, välissä puheenvuoron ja vastauksista kuulen sitten äh, kollegoilta ja avustajalta. Niin te varmaan tiedätte, minkä kysymyksen aion esittää. Saman kysymyksen esitin myös herra Kretäänille liittyen näihin yhteyksiin, joita meillä on Olafin virkamiesten kanssa. Niin usein syntyy sellainen vaikutelma, että Olafin sisällä on jonkin verran konflikteja, että siellä voisi jopa puhua tällaisten ryhmittymien syntymisestä klaaneista ja nyt kysymykseni teille onkin, että ää, tunnistatteko tämän, tunnustatteko tämän, onko tämä totta ja mitä aiotte tehdä pääjohtajana tai voitte tehdä pääjohtajana, että tällaisesta päästään? Oui, euh, monsieur le président, euh, monsieur Stas, euh, je m'excuse d'abord. Kiitoksia, edustaja Stas. Niin, kun tulin tähän työhön, niin jouduin lopettamaan hollannin kurssilla käynnin, joten valitettavasti en voi vastata teille teidän äidinkielellänne. On totta, että tässä on todellinen ongelma kyseessä, ongelma, joka on ollut olemassa jo jonkin aikaa. Tässä on tiettyä painolastia menneisyydestä, joka täytyy nyt sitten jättää taakse, mutta tilanne ei ole niin huono kuin sanotaan. Suuri kollegoiden enemmistö haluaa työskennellä ihan rauhassa ja ne kollegat, jotka tulevat tapaamaan ja käyvät ehkä joidenkin teidänkin kollegoidenne puheilla, ovat niitä, ovat juuri niitä, jotka eivät ole tyytyväisiä ja he ovat vähemmistössä, joilla on omat kiistansa selvitettävinä. Ja tämän varmasti tekin ymmärrätte poliitikkona hyvin. Olen tehnyt seuraavan johtopäätöksen. Ensinnäkin meidän täytyy kuulemme paljon sellaisia henkilöitä, jotka ovat työskennelleet lainvalvonnassa ja valvontatyössä ylipäätään. He esittävät enemmän kysymyksiä, epäilevät enemmän, älkää välttämättä uskoko kaikkea, mitä he sanovat. Heillä on kaikki sellainen, sellaiset luontepiirteet, joita vaaditaan tähän työhön. Ja tätä asiaa on huomattavasti hankalampaa hoitaa heidän kanssaan. Se on ensimmäinen näkökohta. Ja jos olette sitä mieltä, että meillä on Olafissa ongelmia, niin kyllä kannattaa katsoa myös muiden kansainvälisten järjestöjen yksikköjä, kuten YK tai Maailmanpankin, jossa tilanne on vielä paljon huonompi. Minun mielestäni tämä luonnehtii vain tätä meidän yksikkömme perusominaisuutta. Toiseksi tämä prosessi on ollut erittäin raskas ja siihen on mennyt hyvin paljon aikaa. Pian se ratkaista, mutta se, täytyy, se on tietysti myös lisännyt jännitteitä talossamme. Kolmanneksi komission henkilökunta on sellainen, että sen välillä on valtavia eroja ihmisten asemassa, palkkatasossa ja niin edelleen, ja se tietysti aiheuttaa hallinnollisia ongelmia. Kyllä siis ongelmia on, minä työstän nimenomaan tätä viestintäpuolta ja tähän täytyy tietysti kiinnittää äh, hyvin paljon huomiota. Asia helpottuu sitten, kun pääjohtaja on valittu. Kiitoksia puheenjohtaja. Viestintä jäsenvaltioiden ja ohjelmille on tärkeää. Miten ja millä alueilla haluaisitte viestintää kohentaa jäsenvaltioiden kanssa? Miten voisitte taata, että juttuja viedään eteenpäin myös tuomioistuimissa. Kiitos. Keskustelu jäsenvaltioiden kanssa tapahtuu usealla tasolla. Se vaihtelee paljon jäsenvaltiosta toiseen tai minkä tyyppisestä palvelusta on kyse. Jos tunnen pääministerin jossain maassa, niin voin parissa päivässä tavata hänet. Jos omassa esivaltiossani niin teen, niin saan jonkun kuukauden päästä ehkä jonkun alivaltiosihteerin se riippuu kovasti siis olosuhteista. Meidän täytyy sopeuttaa strategiaamme asemaan ja tilanteeseen. Sitten eh, jatkossa tuomioistuinten osalta, jos ajatellaan, että kun meillä on tuomioistuin asiantuntijamme ja myös asiantuntijat jäsenvaltioissa, niin yhteydenpito on tärkeää heidän välillään. Muistan, kun meille tuli kreikkalainen tuomari, niin kreikkalainen työ vahvistui nollasta menestykseen. Tyhjästä lähes se saatiin nostettua ylöspäin. Sitten mittaaminen onkin vaikeampaa. Ajatellen työtä tuomioistuimissa, se vaatii paljon työtä sekin. Ei se ihan niin huonolta näytä kuin yleensä vaikuttaa, jos katsotaan pidemmälle. Jos ajatellaan lyhyellä aikavälillä, tai suhteellisen lyhyellä aikavälillä ehkä saadaan 7 prosentin luku, josta on ollut puhe. Jos katsotaan pidemmältä väliltä, niin päästään jopa 28 prosenttiin, jotain sen suuntaista. Sen tarkemmin en uskalla sanoa. Tässäkin kyse on oikeastaan nopeudesta. Käsittääkseni tärkeintä on vakuuttaa jäsenvaltiot siitä, että heidän täytyy tehdä meidän kanssamme yhteistyötä ja he voivat itsekin hyötyä siitä. Ja jossakin maassa, kuten teidän maassa, niin se on itsestään selvä. Meillä on hyvät suhteet sinne. Jossakin muussa jäsenvaltiossa suhteet ovat ikään kuin hyveellisessä kierteessä. Italia on hyvä, esimerkiksi siitä on hyvin pätevää porukkaa myös kotopuolessa. Petoksiakin on, he tekevät yhteistyötä ja italialaiset jutut ö, nousevat määrässä. Joissakin maissa on hyvinkin vaikeaa saada edes käynnistettyä tätä. Eli Piru piilee pilkussa ja siihen täytyy tarttua mahdollisimman nopeasti. Balchidis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, e, gerbiamas prezidentė. Iš tikrųjų, mes negalim nuneikti. Hyvä ehdokas, emme voi tietenkään kieltää sitä, etteikö teillä olisi valtavasti kokemusta Olafin sisältä, mutta ne uudistukset, joista tänään on puhuttu, vaativat lisäksi myös tiettyjä muutoksia. Kysymykseni on samankaltainen kuin mitä täällä on jo esitetty. Kysymys on jäsenvaltioiden ilmoituksista petostapauksissa tai lahjontatapauksissa ja vuonna 2009 kertomuksen mukaan 111 ilmoitusta on vastaanotettu 94 niistä koski Bulgariaa ja muutamaa muuta jäsenvaltiota. Ja tämä tietysti vaatii valtavaa valvonta jäsenvaltioiden puolelta. Ja lisäksi hyvä viestintää jäsenvaltioiden ja Olafin välillä. Yes, thank you. We have to distinguish between the notification... Meidän täytyy tehdä ero kun epäsäännönmukaisesta ilmoitetaan maatalousasioissa tai rakennerahastoissa. Siellä on rahoitusvaatimus ja se on aika tärkeää, kun ajatellaan tiedustelua ja analyysiä yhtäältä. Sitten toisaalta ilmoitus Olafille nimenomaisissa tapauksissa, nimenomaisissa petostapauksissa, procedure ponctuelle, niin kuin ranskalaiset sanovat, siis se on toisaalta silloin, kun sellainen vastaan tulee. Puhuitte kai ensimmäisestä tapauksesta. Totta kai klassinen ristiriita on siinä, miten tehdä ero silloin, kun on hyvin vähän ilmoituksia tehty. Vaikka jos hallinto on niin hyvä, eikä ole epäsäännönmukaista, vai johtuuko siitä, että se on niin epäpätevä eikä kerro välttämättä totuutta. Vaikea selvittää. Mutta perusolettamani on, että jos se epäsäännönmukaisuuksia on ilmoitettu varojen käytöstä jäsenvaltiossa, niin se johtuu siitä, että riittävästi ei ole tehty työtä paikan päällä tai ei ole seurauksista tietoa. No se sinällään mielenkiintoista ole, jos Luxemburgista Saksa tulee tietoa, vaan täytyy tietää, missä määrin varoja on käytetty. että tapausten määrä vuosittain, ohjelmittain, kussakin jäsenvaltiossa. Jos tällaista erittelyä tehdään, niin saa kyllä aika mielenkiintoisia tuloksia, ehkä vähän kiistanalaisiakin. Palatakseni tässä siihen, onko meillä riittävästi tutkijoita, niin se edellyttää valtavasti tiedustelutyötä. Olafissa on sitä ja sen haluaisin säilyttääkin siellä, kiitos. Hatsimarkakis. Äh, äh, kiitos, Railet muissakin valiokuntakokouksissa olen e, esiintymistänne seurannut. Mielestäni olette tehnyt hyvää työtä. Palaan vielä Stassin kysymykseen nämä sisäiset ongelmat, joita Olafissa on, te otitte kantaa, mutta nyt jäsenenä kysyisin vielä, että jos minä nyt annan nämä yhden klaanin jäsenelle ääneni, niin miten hän kohtelee muiden klaanien jäseniä? Tämä minua kiinnostaisi te kerroitte hallinnollisista mm, muutoksista, joita ehkä tekisitte, mutta tämä on aika merkittävä psykologinen ongelma. Ainakin meistä tuntuu tältä. Ja minua kiinnostaisikin nyt kuulla, miten kohtelisitte toisen klaanin jäseniä tai sitä ryhmää, joka jää alakynteen. Miten se saataisiin mukaan työhönne? I don't really, with great respect. Kaikella kunnioituksella en nyt oikein hyväksy tätä vihjettä kysymyksessänne, koska minä en ole minkään klaanin jäsen tai kuulu mihinkään klaaniin. Ja minä en ollenkaan usko siihen, että yksi e, henkilö jäisi toisen suhteen alakynteen tai olisi toisen alla. Minä tulisin joka tapauksessa hyvin lojaalisti tukemaan pääjohtajaa uutta pääjohtajaa, kuka hän onkaan, ja olen aivan varma siitä, että näin muutkin ehdokkaat tekisivät. Eh, kun tehtävänä on eri ammattiryhmien työn nivominen yhteen, niin täytyy ymmärtää, että nämä ihmiset ovat erilaisia ja on erilaisia, heillä on erilainen tausta ja eri prioriteetitkin työssään. Ja uskon, että ajan mittaan, kun tätä työtä tehdään yhdessä eri ryhmien välillä, niin eh, tilanne tulee paremmaksi ja paremmaksi. Ja viime vuonna samoihin aikoihin, kun tästä aiheesta keskusteltiin, totesin, että osa ongelmaa on se, että olemme eläneet yhdessä tässä aikaa eh, tiivissä yhteisössä suhteellisen pitkään ja silloin ehkä näemme pikemminkin toistemme heikkoudet kuin vahvuudet ja tartumme niihin. Ja unohdamme ne pätev- sen, kaiken sen pätevyyden ja asiantuntijuuden, enkä nyt puhu itsestäni, joka johti siihen, että nämä ihmiset on äh, nimitetty toiminsa äh, ylipäätään. Näinhän minä sanoin vuosi sitten, kun äh, johdin näissä olosuhteissa olevia ensimmäistä kertaa. Ja uskon, että näin kyllä hyvin pitkälti muutkin ajattelivat. Jotain naurettavia juttuja on kuultu Brysselin paikallislehdistössä ja tietyllä eh, erään jäsenvaltion nettisivulla, mutta kyllä tämä on ollut pitkälti liioiteltua, e, hyvin paljon liioiteltua. Enkä minä ollenkaan usko, että ongelma olisi niin laaja kuin mitä te eh, totesitte. Ja voi olla, että täällä on vieraillut joku kollega, joka on sanonut jotain muuta, mutta olen täysin varma siitä, että me voimme tehdä yhteistyötä, me teemme yhteistyötä, meidän täytyy tehdä yhteistyötä. Kiitos. Kollega Andreas. Andreas. Thank you, President. Kiitoksia puheenjohtaja. Ailut sanotte, että Olaf vastaa koko petosten torjuntatyöstä. En ole kuullut paljoakaan ennaltaehkäisystä ja tunnistusvaiheesta. Mitä ovat ne aloitteet, joita teillä on näiden kahden vahvistamiseksi? Mitä te ehdotatte, jotta voitaisiin paremmin hyötyä siitä tiedosta, jota saamme ilmiantajilta? Thank you very much. Kiitoksia kovasti tunnistamisesta. Tietoja voi saada kahdella tavalla odotellaan, että sitä tulee ilmiantajilta esimerkiksi, sitä ei juurikaan ole. Lähinnä sitä tulee komission yksiköltä ja muista tiedonlähteistä. Toinen tapa tunnistaa on, että mennä itse etsimään tietoa tiedustelun ja analyysin kautta. Kaikki mielenkiintoisimmat suurimmat tapaukset perustuvat nimenomaan analyysityöhön. Se edellyttää valtavasti tietojen käsittelyä, että voidaan löytää epäilyttävät tapaukset. Kun näin aloittelinkin tiedustelupuolella, niin tiedustelumenestykset saatiin silloin, kun minäkin olin siellä johtajana, kun kerättiin valtava määrä tietoja, että ylipäätään se lähtisi liikkeelle. Se tunnistamisesta ennaltaehkäisy liittyy siihen, että oppii sitä tehdä kolmella tasolla. Hiljattain olemme antaneet komissiolle tietoja myös siitä, miten huonekalujen poistotasolla voitaisiin vähentää korruptiota. Siellä on aika paljon rahakin mukana. Makrotasolla olemme osallistumassa keskusteluun siitä, kun tässä on annettu kertakorvauksia tai valtavia summia annettu eikä yksittäisiä ohjelmia tuettu. Sillä on myös valtavat vaikutukset petoksen torjunnassa. Siitä on ehkä omat etutsakin. Ja tämä täytyy jotenkin saattaa tasapainoon. Sitten siinä välissä komissiossa käydään keskusteluja ennen lainsäädäntömenettelyä miettiä, miten voitaisiin huomioida petoksen torjunta lainsäädännössä hiljattain varannutasetuksen kohdalla, mutta muillakin aloilla. Tätä tehdään koko ajan tätä tekevät ihmiset, jotka eivät ole tutkijoita, jos heidät pannaan tutkintaan, niin sitten tätä tehdään vähemmän, ei enemmän, vaikka se on aika tärkeä päätös sikäli, eikä sitä noin vain voi tehdä. No ilmiantajista sitten. Ilmianto on tärkeä takuu tehokkaalle hallinnolle. On erittäin tärkeää suojella ilmiantajia. Totta kai sitä voidaan väärinkäyttääkin aika helposti selviää, onko ilmi annossa kyse väärinkäytöstä ja se on aika helppo selvittää ja se hoidetaan sitten. Meillä on uusi tietotekniikkajärjestelmäkin. Se ei nyt ei ole vielä päässyt kukoistukseensa, mutta taas menee yli ajan, olen pahoillani. Mutta olennaista osin on kuitenkin tärkeää, että meillä on järjestelmästä voidaan käyttää – vaikkakaan tällä hetkellä ilmaantuja juurikaan ole. Gressle. Danke. Kiitos. Öö, nostan kyllä hattua kielitaidolle, että te olette varmasti ehdokkaista kyllä kaikkein monikielisin. Niin, tämä tutkijoiden lukumäärä. Jos vapauttaisitte Eh, tänne henkilöstöä, niin nouseekin esiin kysymys, että miksi näillä ei ole tehty jo ajat sitten. Eh, kyllä minun kokemukseni on se, että hyvin usein eh, asiat lyödään lukkoon esimerkiksi henkilöstön suhteen ja sitten mitään ei tapahdu. Siis kyllä kai teillä olisi nyt jo enemmän tutkijoita, jos olisi ollut mahdollista näitä siirtoja tehdä. Ja mitä tulee tämänhetkiseen toimeenne niin tämä Olafin hallinto määräaikaisten työntekijöiden suhteen liittyy suuri ongelma. Kyllä pitäisi pysyvä ratkaisu löytää. Olafin henkilöstö on määräaikaisilla sopimuksilla ja kyllä kysymys nyt nouseekin mieleen, että miksi tämä on kestänyt näin pitkään. Miksi ei ole saatu aika edistystä tässä asiassa? Kiitos. No niin, kyllä minä minä olen osastollani antanut näitä virkoja. Brynäs noin minulle, että olen antanut liikaa ja en saa jatkaa, koska öö, me joutui vaaraan. Minun osastollani on virkoja, jotka ovat hyvin tärkeitä, niin kuin esimerkiksi tietosuoja, asiakirjojen saatavuus, kysy- teidän kysymyksinne vastaaminen. Ja ne ovat hyviä kysymyksiä, joita parlamentilta tulee. En puhu edellisestä parlamentista, puhun nyt tästä nykyisestä. Ja kyllä tämä juridinenkin puoli työssämme tulee yhä tärkeämmäksi ja työ oikeusasiamiehen kanssa, joten kyllä näitä virkoja osastolla ne tarvitaan esimerkiksi tietotekniikka-alalta ihmisiä voitaisiin kuitenkin vapauttaa, koska olemme kehittäneet parempia eh, järjestelmiä kuin mitä meillä aiemmin oli, siis tietojärjestelmiä. Joten vastaukseni on, että kyllä minä olen näitä virkoja vapauttanut, ihmisiä vapauttanut ja olen eh, niin, mitenkäs se nyt taas sanotaankaan sitten teidän kielellänne, olen hyvin eh, avokätinen. Itse olen tämän asian ratkaissut, kun minusta viisi vuotta sitten tuli resurssijohtaja ja komission ja hallinnon ja myös AY-liikkeen puolelta äh, oli kyllä hyvin tiukat kannat ja saimme kuitenkin neuvoteltua sopimuksen ja tältä pohjalta on myönnetty tällaisia jatkuvia työsopimuksia määräaikaisten sijaan. Itsekin olen siinä mielessä määräaikainen, että niin, minä olen ihan, minä olen ylpeä siitä, että olen määräaikainen. Valitettavasti on joitain kollegoita, jotka, joilla ei ole oikeutta öö, pysyviin jatkuviin työsuhteisiin, mutta heitä on ehkä 10, 12, 60 muuta saa jatkaa ja 30 on jo saanut viran. Ratkaisu on äh, kyllä jo löydetty, mutta vielä ei olla ihan päästy loppuun asti. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa Ailet. Nyt myös ehdokas muodossa. Te puhutte asetus, alustuksena pitäisi nykyiset tehtävät säilyttää, siis nykyiset toiminnat pitäisi säilyttää, mutta mistä te luopuu sitten toiseksi, kuten täällä ovat kollegatkin kysyneet, että vahvistettaisiin operatiivista puolta Olafissa. Siihen palaamme jatkuvasti. Kysyisin teiltäkin, jos olitte johtaja, niin minkälaista muutosta tarvitaan kuin miten nopeasti? Ja sitten sisäiset konfliktit, koska korviin on kantautunut tällaista, nekin on huomioitava, koska se liittyy uskottavuuteen. Jos viitasitte muihin kansallisiin järjestöihin, niin siellä on vielä huonommin kuin Wolfissa. Ei se paljon lohduta meitä. Minä haluaisin tietää, missä määrin voisitte parantaa teidän tilannetta niin, että Olafista tulisi sellainen laitos, johon verrattaisiin kurin osalta ja muutenkin se on niin tärkeä. Kiitos. Well, thank you. There's, there's a... Niin, kiitoksia. Tuo kysymys on sisälsi hyvin paljon. Tietysti resursseja voidaan säästää operationaalisella puolella Olafissa, mutta, äh, ja ainakin vähintään yhtä paljon kuin poliittisella puolella. Mutta minusta tässä on kuitenkin ongelmallista nyt suhtautua tänänsä hyvin tarkasti, sillä ei voi mennä takaisin sitten toimistolleni ja todeta, että aion nämä ja nämä työpaikat lakkauttaa. Riippumatta siinä, siitä, mitä tässä prosessissa tapahtuu, niin itse olen edelleen hyvin avainasemassa tässä prosessissa. Siitä syystä en niin tarkkaan vastaa tähän. Meillä on kuitenkin tiettyjä operationaalisia toimia, joissa säästöjä voidaan tehdä ja painotuksia voidaan muuttaa. Ja voimme saada paljon säästöä tehokkuudessa tällä puolella. Synergiaetujakin on saavutettavissa komission yksiköiden kanssa, jotka vastaavat tullista maataloudesta ja alueellista toiminnasta. Ja varmaankin saamme asian järjestettyä. Komission sisällä asia kestäisi puolesta vuodesta puolentoista vuoteen. Mitään ei voida tehdä erittäin lyhyellä aikavälillä. Johtajuudesta ihan rehellisesti olen sitä mieltä, että Minulla on tärkeä johtava rooli Olafissa jo jonkun aikaa, ei ainoastaan muutamia kuukausia. Uskoakseni olen selvinnyt hyvin. Ja olen pitänyt toimiston kasassa myös vaikeina aikoina. Olen saanut palautetta kaikilta kansallisuuksilta, kaikilta ryhmiltä virastossamme ja olen ollut ko- kovin yllättynyt, kun minua on kannustettu silloin, kun en ole sitä uskonut ja minulle on taputettu viimeksi hautajaisissa, kun en uskonut näin tapahtuvan. Hyvin tiukasti tulee mm, suhtautua kuitenkin huonon käytöksen ja se on ongelma. Huonot ihmissuhteet ovat asia, jotka täytyy, joka täytyy ratkaista. Meillä on ollut kuitenkin aika rauhallinen kymmenen kuukautta nyt takanamme. Ja herzlichen Dank. Äh, Ehrenhauser. Kiitoksia. Niin, mitä tulee poliittisen vaikutusvaltaan, niin itse se saatteko nyt tämän paikan vai ette, riippuu poliittisesta päätöksestä. Mitä mieltä tästä olette? Näettekö tämän ongelmana? Ja mitä tulee näihin olemassa oleviin äh, mekanismeihin, menettelytapoihin ja tähän poliittiseen vaikutusvaltaan, haluatteko tämän poliittisen vaikutusvallan vähentää äh, minimiin vai onko teillä jotain äh, ajatuksia siitä, miten sitä voitaisiin vähentää juuri avoimuuden nimissä? No vastaus on hyvin helppo. Ei, ei. En näe mitään ongelmaa siinä, että tähän vaikutetaan myös poliittisesti. Meidän tutkimuksiimme politiikka ei ole koskaan vaikuttanut. Piste, loppu, kiitos. Kiitos herra Ailettille kuulemisesta. Näkemiin. Okay. Allora, procedia... No niin, seuraavaksi viimeinen kuuleminen. Herra Giovanni Kessler. Hän saa puheenvuoron. Hänellä on viisi minuuttia alustusta varten. Thank you, good morning. Kiitoksia. Hyvää huomenta puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille muillekin. Lyhyesti esittäydyn ja kerron teille jotain omista ajatuksistani Olafin tiimoilta – minä olen yleinen syyttäjä. Urani kuluessa minulla on ollut mahdollisuus ja tilaisuus tehdä työtä eri paikoissa, eri ympäristöissä, hoitaen monenlaisia tapauksia. Syyttäjänä omassa kaupungissani olen johtanut tutkintaa, joka johti siihen, että löydettiin ja purettiin valtava korruptioverkko, mukana oli merkittäviä julkisia hahmojakin, urakoitsijoita, yrittäjiä. Me teimme yhteistyötä Saksan poliisin kanssa ja brittien petoksen torjunta yrityksen kanssa Liechtensteinissa ja Gönsin saarellakin löydettiin offshore-yrityksiä ja korruption yhteydessä oli siirti varoja laittomasti Liechtensteinin kanssa oli hiukkasen ongelmia paikallisviranomaisten kanssa, mutta kuitenkin se johti menestykselliseen tulokseen. Monia tuomioita tuli ja iso määrä rahaa saatiin takaisin. Sisilässä olin antimafiatyössä, siellä johdin tutkintaa etelä-sisiläläistä perhettä vastaan. Meillä oli yksi ryhmä tutkijoita selvittämässä asiaa vuoden verran ja tutkinnan päätöksi saatiin yli sata tuomiota tämän mafiaperheen kohdalla. Mafiosojen kohdalla. He olivat tehneet murhia, kiristäneet, oli korruptiota, myös mukana julkisia hahmoja. Bolzano on ollut myös syyttäjänä se on Pohjois-Italiassa, Itävallan ja Saksan raja-alueella. Siellä johdin menestyksellistä tutkintaa suuressa petostapauksessa. Se liittyy Euroopan unioniin. Teimme yhteistyötä varsinkin Italian kanssa, kuten myös Saksan tulilaitoksen kanssa. Me onnistuimme paljastamaan ja saamaan myös tuomioita italialaiselle yritykselle, yrityksen omistajille. He saivat varoja Euroopan unionista viedä elintarvikkeita Albania, mutta itse asiassa yhtään kuorma ei tullut sinne ja rahaa salakuljetettiin Eurooppaan. Lopussa saatiin myös tuomiot tälle porukalle – sain nyt myös rahat, nämä laittomasti ansaitut rahat kerättyä takaisin. Sitten kansainvälisestä yhteistyöstä kertoisin, että minut nimitettiin kosovan mission johtoon etyjärjestössä. Olin vastuussa poliisi- ja oikeuslaitos puolesta missiossa – siellä oli väkeä yli 300 alaisuudessa Niin lopuksi haluaisin mainita vielä siitä, että olin väärennösten torjunnasta vastaava komissaari Italiassa. Siellä oli Italiassa ensimmäinen yhteinen toimi. Se liittyi väärennösten torjuntaan. Firetsessä nimenomaan ja ensi kertaa kaikki Italian poliisilaitokset, tulli, mukaan lukien kunnallinen poliisi ja myös kaupungin johto olivat mukana operaatiossa. Se johti siihen, että pystyttiin takavarikoimaan paljon väärennettyjä tuotteita, löydettiin äh, salalaboratorioita, pitäytyksiäkin tehtiin. Sillä oli paljon myös näkyvyyttä viestimissä ja toimi pelotteena väärentämisen alalla. Se vaikuttaa Italiaan, eikä koko, ei Italian pelkästään, vaan myös koko Eurooppaan aika lailla. Muutama sana Olafin, no niin. Minä omistautuisin kolmeen sanaan arvoon, riippumattomuus, yhtenäisyys ja tehokkuus. Riippumattomuudesta nimittäin ilman riippumattomuutta tutkinta tehdessään Olaf on tarpeeton ja hyödytön. Minun on helppo olla riippumaton Olafissa ja omassa toiminnassani, koska se kuuluu kulttuuriin, niin syytteinä nyt täytyy lopetellakin yhtenäisyys. Kun on ollut ongelmia, jakolinjoja, niin Olaf tarvitsee yhtenäisyyttä. Minä olen hyvässä asemassa tuomaan yhtenäisyyttä, koska tulen Olafin ulkopuolelta. Minulla mitään sisäisiä kytköksiä enkä kuulu, kuulu mihinkään ryhmään, ryhmittymään eikä puolusta valintoja, joita on tehty. Tehokkuus, puhun tehokkuudesta kysymysten pohjalta. Olen jo ylittänyt aikani. Kiitoksia ähm, Kessler Kiitoksia kovasti. No niin, herra Kessler. Minä oikeastaan olen paljon enemmän kuunnellut tässä. Minusta tuntuu, että te olette nyt ehkä se, jolta olemme saaneet vähemmän konkreettista äh, teidän äh, Äh, kokemuksenne, juridinen kokemuksenne on kymmenen vuoden takaa ja yli kymmenen vuoden takaa. Tämän jälkeen teistä tuli poliitikko ja olette viimeiset kymmenen vuotta ollut poliitikko. Ja meidän olisi kiinnostavaa kuulla kokemuksistanne poliittiselta alalta, mitä kokemusta tuotte Olafin mukananne ja miten se teihin vaikuttaa. Ja teidän olisi hyvä myös kertoa, että mitä toimia te haluaisitte vähentää Olafissa, jos siirtäisitte siis lisää henkilöstövoimia sinne tutkimuksen puolelle. Eli mitä sitten jää tekemättä, kun lisäätte tätä. Te toteatte, että Olafissa on tällaisia non essential äh, kohtia. Mitä nämä sitten ovat, jotka eivät ole olennaisia? Kiitos. Niin kyllä, minulla on poliittista kokemusta, mutta minä olen edelleen yleinen syyttäjä. Ja politiikassa niin minun äh, kokemukseni ja kulttuuri, niin sieltä virastosta tuli mukana niin politiikkaan ja pidän itseäni yleisenä syyttäjänä, jolla on sitten yhteydet politiikkaan ja politiikassa ja poliittisissa sitoumuksissa, niin minä olen tähän työhön tuonut ähm, oikeusvaltioperiaatteen, jota minä toteutan esimerkiksi juuri oikeusasioissa näissä komiteoissa, joissa toimia niin edelleen. Toinen kysymyksenne, kyllä, meidän täytyy keskittyä Olafissa tutkimuksiin niin, että niin tutkijaresursseja kuin taloudellisiakin resursseja laitetaan entistä enemmän näihin tutkimuksiin, eli tähän ydin, Olafin ylin, ydintehtävän kompetenssiin. Minähän mainitsen tässä subsidiariteettiperiaatteen, jota tulisi soveltaa myös Olafin toiminnassa, eli sellaiset toimet, joita voidaan toteuttaa paremmin tai yhtä tehokkaasti muualla, muissa toimielimissä, tulisi vähentää niiden osuutta Olafissa. Esimerkiksi ähm, rahoitusseuranta. Minulla on sellainen vaikutelma, että Olafissa on liikaa ihmisiä, jotka keskittyvät yli sata, jotka keskittyvät näiden tutkimusten taloudellisiin vaikutuksiin. Minä uskon, että yhtä tehokkaasti tämä asia voidaan hoitaa pääosastoissa tai komissiossa esimerkiksi. Ja sitten myös strategiset, strateginen tiedustelu. Tietenkin se on tärkeää, mutta vaikutelmani on sellainen, että liikaa resursseja menee siihen. Siis liikaa inhimillisiä resursseja, liikaa miestyövuosia. Ehkä osa näistäkin voitaisiin siirtää tutkimuksiin. Honorable Geijer. Geijer. Herr Kessler, ähm, herzlich willkommen Kiitos ja tervetuloa. Olin aika vaikuttunut siitä, mitä teistä luin, ja minulla oli sellainen vaikutelma, että ei kukaan muu ole yhtä tai vastaa yhtä hyvin kuin te tätä hakemuksen profiilia. Olaf on kuitenkin hyvin erityinen taho. Se työskentelee, toimii kansainvälisessä ympäristössä ja sillä on hyvin erityinen rooli suhteessa muihin eurooppalaisiin toimielimiin. Ja on aivan ilmeistä, että ne, jotka ovat työskennelleet Euroopan unionin puitteissa ovat saaneet teihin verrattuna etumatkaa. Joten kysyisinkin, että minkälaista kokemusta kansainväliseltä taholta teillä on, joka auttaisi teitä työssänne Olafissa? Yeah, uh, I think they... Minun mielestäni Olafin pääjohtajalla täytyy tietysti olla tutkimuskokemusta, koska kyseessä on virasto, joka tekee tutkimuksia hallinnollista kokemustakin täytyy olla, koska täytyy johtaa yli 500 päistä henkilökuntaa ja talousarviota, mutta kuten mainitsitte, pääjohtajalla pitäisi myös olla poliittista kokemusta, joten Olafhan myös säätää politiikkaa yhdessä oleellisten sidosryhmien kanssa. Lisäksi tällä hetkellä kun tarkastellaan Olafin uudistusta, josta parlamenttineuvosto ja komissio keskustelevat, ja mahdollista eurooppalaista julkista syyttäjää, niin Olafin pääjohtajan rooli on se, että hänen pitää olla täysin mukana näissä keskusteluissa antamassa neuvoja ja oma työpanostaan. Uskoakseni aiempi kokemukseni kansainvälisissä yhteyksissä ja tekemäni poliittinen työ myös Euroopan unionissa voi olla hyödyksi, jotta ne olisi pelkästään operatiivinen osa Olafia sen tutkimustyössä, vaan työskentelisin läheisessä yhteistyössä varsinkin parlamentin kanssa – ja komission kanssa tässä prosessissa, jossa tätä uudistusta kehitellään. Edustaja Gressle. Ah, genau. So viel zum Thema Italien. Mm, no niin, sen verran italialaisista. Oi, ei, ei vaan, ei vaan. Tässä kirjallisessa esityksessä ne puhutte myös näistä irrelevant cases, eli eh, epärelevanteista tapauksista, joita Olaf käsittelee. Tämä on vanha ongelma. Ja kyllä meidän täytyisi varmaan olla rehellisempiä myös toisillemme, rehellisempiä kuin tähän asti olemme olleet. Milloin siis eh, tunnustamme, että joku juttu ei kannata, että eh, tutkimus ei kannata jossain tapauksessa. Eli miten Olaf sitten käsittelisi näitä juttuja? Talon politiikka tähän asti on ollut seurata tapaukset kuitenkin loppuun asti, mutta mistä me tiedämme, että jonkun ilmiantajan ilmoittava juttu ei ansaitse tutkimusta, että sitä ei kannata tutkia, se ei ole tarpeeksi merkittävä. Joten miten me voisimme saada suodatettua nämä jutut esiin? Kuten totesitte, tämä on hyvin arkaluontoinen kysymys, kun puhutaan avoimuudesta ja tehokkuudesta, joka tutkimuksella täytyy saavuttaa. Jossain tapauksissa hyvin alkuvaiheessa asia, joka vaikuttaa oleelliselta, ei kuitenkaan ole sitten ollenkaan oleellinen. Eli meidän täytyy tässä suhteessa tehdä jotain Muussa tapauksessa Olaf juuttuu ihan pikkua äh, tapauksiin. Me tarvitsemme asetuksen tästä. Asia ei voi jättää Olafin pääjohtajan harkintavaltaa tai kenenkään muunkaan. Tiedän, että meillä on tällainen niin sanottu de minimis politiikka, jota on ainakin alkuvaiheessa täytäntöön pantu joka keskittyy nimenomaan määrälliseen rajatason. Se on tietty tavoite, jonka voimme pitää eh, voimassa, mutta se ei mielestäni kuitenkaan ole ainoa viitekohta, jos halutaan puhua tästä relevanttiudesta tai epäolellisuudesta. Ja olen myös Olafille äh, korostanut sitä, että oleellista on nimenomaan hyödyntää toissijaisuusperiaatetta, mikä merkitsee sitä, että jos on toinen äh, taho, vaikkapa IDOC, joka voi asian hoitaa, niin siinä tapauksessa se ei ole oleellista Olafille ja Olaf voi siirtää asian sille ja seurata mahdollisesti tapausta IDOKissa. Mutta tällainen samanlainen pikkutapaus, jossa idokilla ei ole toimivaltaa. Onhan tiettyjä virastoissa idok ei voi toimia, niin se täytyy sitten tehdä Olafissa. Myös jos määrällinen kynnystaso on aika matalalla. Kiitoksia edustaja Balchikas. Kiitoksia Ki- yeah, we are talking in 25 languages. Niin, täytyy nyt miettiä se oikea kieli sieltä liettuaksi. Tai, e, e, iš tikrųjų, tai jūs prisistatėme. Niin. Alustuksessanne kuulimme teidän kokemuksistanne syyttäjänä, ja muistakin kokemuksista, no, mutta kovin vähän te puhuitte näkemyksestänne nyky-Olafista. Me olemme kuulleet paljon mielenkiintoisia. Minä olen täällä uusi jäsen. Me tiedämme kyllä, että on tiettyjä jakolinoja olemassa henkilöstön parissa Olafissa – te ryhtyisitte sitten johtamaan Orafia. Te joudutte myös ratkaisemaan tämän tyyppiset ongelmat, kun niitä ilmenee, jos työntekijät eivät olekaan tyytyväisiä johonkin asiaan. Saattaa myös olla ongelmia suhteista jäsenvaltioihin. Tällä havaa ei ole olemassa mitään selkeää järjestelmää Olafin ja jäsenvaltioiden suhteiden hoitamiseksi. Olaf ei välttämättä ole sellainen rakenteeltaan, että jäsenvaltiot edes tietävät, miten niiden tulisi toimia, mikä kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, mitä heidän pitäisi tehdä ja niin edelleen. Siksi kysyisinkin teiltä, mikä on kantaanne sisäisten ristiriitojen ratkaisuun? Ja toinen kysymys on se, mitä pitäisi muuttaa suhteessa jäsenvaltioihin? Thank you. As... Kiitoksia. Niin kun puhutaan tästä sisäisestä tilanteesta, niin kyllä. Niin näyttää myös ulkopuolelta katsoen siltä, että Olafin sisällä jotkut tahot kiistelevät. Minä itse en kuulu niistä yhteenkään. Minun politiikkani olisi se, että että osallistun tai anna mahdollisuuden vanhemmille virkamiehille osallistua päätöksentekoon, mikä merkitsee sitä, että näin he voivat ilmaista näkökantojaan, esittää ehdotuksiaan ja intressejään Ja näin heillä on oikeus keskustella näistä asioista avoimella tavalla, eli osallistuminen ja avoimuus päätöksenteossa. Ja näin luodaan sitten oikeat paikat, joissa voidaan päättää näistä ehdotuksista. Sitten kun asiasta on päätetty osallistuvalla ja avoimella tavalla, niin kaikkien täytyy pitäytyä siinä päätöksessä, joka on tehty. Ei mitään salaisia muita tavoitteita. Eikä mitään valitusta sitten talon ulkopuolella, sitä ei hyväksyttäisi. Näinhän tässä tapahtui, kun on etsitty apua tai liittolaisia ulkopuolelta. Kun päätös sitten on tehty tällaisella osallistuvalla ja avoimella tavalla, niin mitään muuta vaihtoehtoa ei ole. Suhteet jäsenvaltioihin, niin nehän vaihtelevat kovasti. Öö, ongelmia on, se on totta. Ja niihin voidaan suhtautua kahdella tavalla. Joko Olafin puolella, puolelta tai sitten uskoakseni tarvitaan uutta asetusta – ja tätä asiaa tulisi pohtia Olafin asetuksen uudistamisessa vuonna 2008 uudistusehdotuksessa, joka on tullut siis Euroopan parlamentilla. Asia ei ole riittävästi, taas on otettu esille, mutta komission ehdotuksessa ei. Jokainen jäsenvaltio, se pitäisi nimittää henkilö, joka hoitaa suhteita Olafiin, ja sitten kertomus siitä, mitä jäsenvaltiot tekevät. Sen pitää olla pakollista. Ja kolmanneksi sitten uusi asetus, jolla käsitellään Olafin tutkimuksen aineistoa. Sekin pitäisi Herr Kessler, Ihre Präsentation hat mir... Herra Kessler, minä todella pidin teidän esityksestänne erityisesti riippumattomuus, yhtenäisyys, tehokkuus. aloitan tehokkuudesta liittyen siihen, mitä Malchitista tuossa äsken kysyi. Nimittäin kysymys suhteesta jäsenvaltioihin jäsenvaltioihin. Monethan näistä jutuista ovat kolme, neljä, viisi vuotta sitä Olafin tutkinnassa, eikä se kovin tehokasta ole. Valitettavasti suhteet jäsenvaltioihin ovat tässä ratkaisevia, sillä usein Hanna, äh, tämä tutkimus saatetaan sitten jäsenvaltioissa päätökseen. Miten konkreettisesti henkilökohtaisesti käsittelisitte juuri tätä tutkimusaikojen lyhentämistä? Äh, no, kiitoksia. Nämä kaksi kaikkein tuttavinta asiaa Olafissa tällä hetkellä tehokkuuden osalta juuri minun mielestäni ovat tämä tutkimusten pituus ja myös oikeudellisten lopputulosten puute. Että näitä ei oikein saada sitten käsiteltyä kuitenkaan jäsenvaltioissa oikeuslaitoksesta. Ja meidän täytyy Olafin sisällä tehdä kaksi asiaa. Tietenkin tämä sääntömuutos, josta jo puhuin, mutta yleiset syyttäjät tai siis Olafin juridinen henkilöstö on hyvin varhaisessa vaiheessa otettava mukaan tähän tutkimustyöhön. Hehän eivät tällä hetkellä ole mukana ennen kuin vasta ihan tutkimuksen loppuvaiheessa. Se, että oikeudellinen henkilöstö tulee tähän työhön mukaan ihan varhaisessa vaiheessa, johtaa mielestäni kahteen seikkaan. Ensinnäkin saadaan paremmat lopputulokset ajatellen jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmiä, koska tavoitteenahan on se, että nämä jutut saadaan sitten oikeuslaitoksen käsittelyyn jäsenvaltioissa – ja jos tämä juttu tulee kollega syyttäjältä, niin tämä syyttäjä Olafin puitteissahan jo tietää, miten jäsenvaltiossa syyttäjäviranomainen toimii, joten saadaan parempia tuloksia aikaan. Ja toiseksi tulee parantaa niiden henkilöiden oikeuksia, jotka ovat tutkimuksessa mukana, käyttäen todella näitä juridisia asiantuntijoita, joiden kulttuuri on kuitenkin hiukan erilainen kuin tähän asti on käytetty. Tämä on mielestäni yksi tapa parantaa tehokkuutta. Ja, toi, ja sitten kun mahdollista, kaikissa tapauksissa, ainakin tapauksessa otettaisiin kansallinen poliisi, viranomainen sekä oikeusviranomainen mukaan tähän OLAF-tutkimukseen, paitsi että heille toimitetaan äh, tutkimuksen tulos, he sitten he eivät tiedä jutusta mitä, vaan lähtevät nollasta, mutta jos he ovat mukana tässä työssä jo jossain vaiheessa OLAFin tutkimusta, ja tilastothan ovat osoittaneet, että että menestys jäsenvaltioissa, jäsenvaltion oikeusistuimissa on huomattavasti parempi, jos äh, relevantti oikeusviranomainen tai poliisiviranomainen jäsenvaltiosta on ollut mukana Olafin tutkimuksessa jo varhaisessa vaiheessa. Justice. Uh, äh, welcome. Niin, tervetuloa. Puhun hollantia. Niin, haluan jatkaa itse asiassa tästä yhteistyöstä muiden kanssa. Juuri puhuitte yhteistyöstä jäsenvaltioiden kanssa, mutta hyvin monet ehdokkaat ennen teitä ovat viitanneet myös yhteistyöhön muiden järjestöjen kanssa, kuten Europolin kanssa, Eurojustin kanssa. Ja kysymykseni onkin teille, onko tämä teidän mielestäni mahdollisuus, että siis se, että Olaf Eurojustin Europolen kanssa tekee yhteistyötä. Onko teillä kokemusta tämän kaltaisesta? Olisiko se hyvä ajatus ja niin edelleen? Uh, of course, Olas, uh... Totta kai Olafin täytyy tehdä läheistä yhteistyötä eurooppalaisten laitosten kanssa samoissa teemoissa Euroopan ja Eurojustin kanssa – mutta on kyse eri asiasta kuin jos tekisi yhteistyötä kansallisen poliisin tai oikeusviranomaisten kanssa. On olemassa jo käytännöllinen tekninen sopimus Eurojustin ja Olafin kesken. Pidän sitä erittäin tärkeänä, ei niinkään ajatellen yhteistyötä samassa jutussa, samassa tutkinnassa, vaan kuten jo aikaisemminkin totesin, tässä lähipäätös, läheisyysperiaatteen näkökulmasta jaettaisiin työ, ettei tule päällekkäisyyttä. Myös tietoja vaihdettaisiin. Olaf voi myös tarjota tietoja Eurojustille, Eurojust toi yhtä lailla. Yhteistyötä kyllä tarvitaan ei välttämättä kuitenkaan operatiivisella tasolla samoissa jutuissa. Se johtaisi kuitenkin viime kädessä voimavarojen tuhlaamiseen. Sitä vastoin tarvitaan yhteistyötä samassa tapauksissa e Olafin tutkijoiden ja kansallisten tutkijoiden kesken. Kollega Andreasen. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja edustaja Kessler, kun esititte ehdokkuutenne, painotitte poliittista kokemusta. Voisitteko selvittää, missä määrin pidätte näitä taitojanne tärkeitä Olafin pääjohtajan toimessa? Toinen kysymys. Aiemmin tässä keskustelussa kuulosti siltä, että vähän viittaatte kintaalla äh, strategiselle äh, tiedon haulle. Mitä menettelyjä te ottaisitte käyttöön Olafin pääjohtajana, jotta voisitte parantaa petosten tunnistettavuutta? Of your question. Uh... Aloitan loppuosasta. Tilastojen mukaan harvassa jutussa viime vuosien aikana on päästy käyntiin strategisen tiedustelun pohjalta, kun sanon muutamassa tapauksessa, niin ei ole kyse kuin ehkä neljästä viidestä vuosittain kahdesta kolmesta tuhannesta jutusta. Siis strateginen tiedustelu on tärkeä sinällään, mutta ei niinkään hyödyllinen lähde tietojen keräämiseksi tutkinnan aloittamiseksi. Se on hyödyllistä tietenkin työn poliittiselle suunnittelulle. Voidaan näin suunnata, ei niinkään Olafin tutkintaa, vaan suunnata Euroopan unionin politiikkaa ylipäätään tai unionin toimielinten virastojen toimintaa petosten ennaltaehkäisyssä, mutta siitä ei juurikaan ole hyötyä tutkinnalle. En halua tietenkään purkaa kokonaan strategista tiedustelua, mutta jos jotain pitäisi parantaa operatiivisella puolella Olafissa, se on kuitenkin sitä ydintoimintaa, tutkintaa. Ja kun kerran tiedän, että kun ajatellaan voimavaroja tai inhimillisiä voimavaroja kokonaisuutena, ne ovat rajalliset, niin täytyy yhdeltä alalta siitä toiselle alalle yksi taho mistä purkaisin voimavaroja, en kokonaan sitä hylkäisi, mutta sieltä strategisesta analyysistä kuitenkin purkaisin jossain määrin, koska haluan keskittyä tutkintaan. Sitten poliittisesta puolestani, kokemuksissani, poliittisesta ulottuvuudestani olen syyttäjä. Olen toiminut syyttäjänä, tutkijana. Palvelutassakin oli tavallaan syyttäjän ominaisuudessa. Minua, minut nähtiin syyttäjänä. Suuntasin työnikin kokemusteni pohjalta syyttäjänä. Niin tekisin myös Olafissa. Pitää mielessä, että, että jos on Olafin johtaja, jos on vain syyttäjä tai tutkija, niin se riitä. On syytä tuntea myös, miten syyttäjät toimivat, mutta yhtä tärkeää on Olafin johtajan kohdalla tietää, miten toimia parlamentin jäsenten kanssa tai toimielinten kanssa, poliittisten toimielinten kanssa. Patricelli. Olaf, Olaf on tutkintalaitos. Sen johtajan täytyy olla riippumaton, mutta myös täytyy toimia itsenäisesti, riippumatta politiikasta. Kolme lyhyttä kysymystä. Oletteko sitä mieltä, että jos on poliitikko, niin se voi teille aiheuttaa ja Olafillekin ongelmia, jos ei se tule johtajaa? Miten te puolustaisitte mahdollisimman pitkälle tutkinnassa niitä syytöksiä vastaan, joita tulee politiikasta? Ja siellä saattaa taustalla olla yksilöiden intressejä. Minkälainen suhde teillä olisi komission ja komission jäsenten kanssa tai parlamentin kanssa, kun toimitte korkeana virkamiehenä? Well, yeah, it is true as you said that... Niin on totta, että aivan kuten totesitte, että riippumattomuus on tietysti kaikkein oleellisinta, eikä se sinänsä ole pelkästään riittävää. Sen täytyy myös vaikuttaa ja näyttää riippumattomalta. En ole poliitikko, vaan olen syyttäjä, joka nyt on myös mukana politiikassa hetken. En ole mikään urapoliitikko, kun olin parlamentissa. En edes ollut minkään puolueen jäsen, vaan olin syyttäjä, jota oli vuokrattu tuonne politiikan puolelle. Eli en ollut liittynyt mihinkään puolueeseen. Te olette italialainen ja tunnette kyllä mitä riippumaton meillä tai sitoutumaton tarkoittaa. Minä olen myös aina ollut hyvin suosittu omalla alueella, niin minua äänestettiin kaikkein eniten omalta alueeltani. Ja meidän maassammehan oppositiokin äänesti minua, joten olen saanut tukea hyvin monelta eri puolelta, kun olen ollut parlamentissa. Minua ei koskaan ole pidetty minä puoluepoliitikkona tai yhden suunnan edustajana. Toiseksi, miten minä puolustaisin Olafia syytöksiltä, jossa todetaan, että Olaf on poliittisesti suuntautunut. Olen aika tottunut tähän, kun olin julkinen syyttäjä, niin en ollut mukana minkään näköisessä politiikassa, eikä minulla ollut mitään poliittista kokemusta. Ja hyvin usein minua syytettiin siitä, että olin poliittisesti suuntautunut, jos pidätin henkilön, joka liittyi johonkin oikeistoon. Minua syyllistettiin vasemmiston puolelta. Ja kun taas tilanne oli päinvastainen, niin silloin toinen osapuoli syytti siitä, että olin suuntautunut johonkin suuntaan. Eli olen tottunut puolustamaan itseäni ja omaa toimintani ja näyttämään tuloksia, niin Olafin johtajan täytyy työskennellä läheisessä yhteistyössä komission kanssa. Olaf on osa komissiota ja kun puhutaan politiikan muokkaamisesta, niin sen täytyy tehdä yhteistyötä komission kanssa ja Euroopan parlamentin kanssa ja varsinkin tämän valiokunnan kanssa, joka mielestäni on meidän tärkein riippumattomuuden puolustajamme ja se kaikin puolin edustaa Euroopan kansalaisten etuja. Eh, Herra Kessler, haluaisin teidän täsmentävän kahta näkökohtaa, jotka otitte esille jo alustuksessanne lyhyesti. Patricet otti esille itsenäisyyden teema, riippumattoman teidän. Näsittäisin käsitteen itsenäisyys ja riippumattomuus politiikasta ja vahvoista voimista, jotka usein ehdollistavat politiikkaa, valvontaa. Ja kun haluttaisiin avoimesti korruptiota ja petoksia torjua, on kyse lobbareista, hämäristäkin edunvalvontaryhmistä. Olafin johtajana, äh, oletteko myös siinä itsenäinen riippumaton, kun tiedämme teidän toimintanne Italiassa, varsinkin suuressa rikollisiin tahoihin, hämärin piireihin, niin miten tämä kokemus voisi palvella Euroopan toimielimiä? Toinen aihe, tehokkuus. Se on tärkeä teema. Se koskee myös Olafin nykyistä rakennetta ja miten te näette teidän kokemusten pohjalta, myös kansainvälisistä yhteyksistä, uudistuksen läheisessä yhteistyössä parlamentin ja komission kanssa tämän valiokunnan kanssa. Kiitos. Yes, to the first part of your question, um... Niin, vastauksena ensimmäiseen kysymyksenne osaan. Olen samaa mieltä kanssanne siinä, että äh, kokemusteni pohjalta olen enemmän huolissani siinä, siitä, että on tällaisia salattuja intressejä. Politiikalla on moniakin haittoja, mutta se on ainakin joka tapauksessa avointa. Ja näin ymmärrätte varmaan tämän tilanteen välittömästi, kun taas kaikkein huonoimmat vaikutteet tulevat nimenomaan näistä salatuista intresseistä. Ei tähän tarvita mitään poliitikkoa, jotta ymmärtäisi, mistä siinä on kysymys tai että niillä pyrittäisiin henkilöön vaikuttamaan. Siksi totesin aiemmin, että avoimuutta tarvitaan Olafissa, jotta vaikuttaisimme myös riippumattomilta ja selkeä asetus, joka ei anna liikaa harkintavaltaa Olafille tai sen johtajalle. Olafin johtajana vaatisin sitä, että meillä on selkeämpi, parempi asetus, joka parlamentti ja komissio ovat säätäneet ja usean otteeseen viittasimme tähän juuri Greslen kanssa – tähän de minimis-politiikkaan ja sitten se, miten ja milloin henkilöille informoidaan käynnissä olevasta tutkimuksesta, joka parantaa Olafin avoimuutta ja lisää tätä riippumattomuuden imagoa. Söndergaard. Herr Kessler, I think you have to use Tiedätte varmaan käyttää, koska puhun tanskaa. Sidste gang, øh, at vi arbejdede sammen, det var det... Me, kun viimeksi näimme teidät, olitte mukana USAn tarkkailijavaliokunnassa, valtuuskunnassa mukana vaaleja tarkkailemassa siellä. Teillä on aloitekykyä. Te tunnette monikulttuuriset puitteet myös tällaisessa valtuuskunnassa. Te olette puhuneet myös suhteesta jäsenvaltioita, sitä kysyisin. Haluaisin teidän puhuvan enemmän tästä myös esimerkiksi tänne parlamenttiin. Oletteko ehkä miettinyt tätä, miten voitaisiin hoitaa suhteita Olafin ja parlamentin kesken? Minkälainen arvio ne on? Thank you, Mr. Kiitoksia, herra Sonnegan. Onpa hyvä, että otitte esille meidän USAn kokemuksemme presidenttivaaleista. Täällä on paljon kysytty poliittisesta ulottuvuudesta niin- ja se ei liity pelkästään, eikä se oikeastaan ole tämä puolueulottuvuus, niin on tämän tyyppistä politiikkaa. Silloin ety, vaalitarkkailu tehtävä USA presidentinvaaleissa oli suuri menestys, poliittinenkin menestys. Halutimme hyvin epäilevin mielin ainakin amerikkalaisten puolella ja viestimissäkin, mutta loppujen lopuksi olimme tärkeässä asemassa vaaleissa, mutta pystymme myös arvioimaan Amerikasta vaalilainsäädäntöä tekemään myös esityksiä uudistuksiksi. Toimitimme tiedot näistä amerikkalaisille kongressissa. Keskustelimme siitä myös ulkoasiaministeriön kanssa. Tällaiset monikulttuuriset kansalliset kokemukset ovat poliittista kokemusta ja varmasti hyödyllisiä. Yksi esimerkki nyt vain, vaikka tässä on tullut muitakin esille muitakin missioita muihin maihin, jotka keskivät ei pelkästään oikeusvaltioperiaatteeseen tai vaaliprosessin läpinäkyvyyteen, joka sekin on tärkeää, vaan myös lainsäädäntöprosessiin, uudistusprosessiin, siihenkin me osallistumme Yhdysvalloissa. Samantyyppistä yhteistyötä haluaisin tuoda tännekin Olafin johtajana. Varmasti tuo kokemus minua auttaa siinä paljon niin, että en toimisi pelkästään juristina, vaan poliittisena henkilönä, joka myös auttaisi Olafin uudistamista asetuksenkin muodossa. Se on hyvin tärkeää. Se sääntelisi myös Olafin ja jäsenvaltioiden välisiä suhteita, kun on puhe oikeus- ja poliisiviranomaisista se varmasti auttaisi minua myös, kun minulla on parlamentissakin ponnisteluja Euroopan syyteviranomaisen taholla. Tämä oli viimeinen kuuleminen. Kiitokset tohtori Kesslerille. Näkemiin. Noi ci aggiorniamo come Nyt me kokoustamme 9. marraskuuta äänestämme tästä, kun Olaf johtaja päätetään kartoistaan nurkilla on tulossa bussi, että menemme lentokentälle. No? Spinelli Building. Spinelli Building. Okay. Spinelli Building. Okay. Grazie. 12 o'clock. Uh, 12 o'clock, yes.